Nyt siirrymme jälleen jatkamaan äänestystä. Mattiöön mietintö Vastuuvapaus 2008 Euroopan poliisiakatemialle. Äh, edustaja Matthew on pyytänyt puheenvuoroa. Puhemies, hyvät kollegat. Koko buussa yksin mielisesti äänestettiin tästä vastuuvapaudesta, josta nyt äänestämme. Se on keskeinen tälle toimielimellemme. Haluaisin muistuttaa muiden sääntelyvirastojen ammattitaidosta, jotta voidaan tyydyttää hyvää hallintoa. Euroopan poliisiakatemia huono esimerkkinä ei saa antaa vaikuttaa. Siksi parlamentin on vastuuvapauselimenä kieltäydyttävä vastuuvapauden myötämisestä vuodelle 2008 syistä, jotka tiedämme. Parlamentti ei voi hyväksyä entisen johtajan vakavia rikkomuksia eikä sitä, että, että hallintoneuvosto ei ryhtynyt tarvittaviin toimiin. Vuodesta 2006 alkaen akatemia on ollut suurissa ongelmissa. Tarvitaan ainakin yhdeksän vuotta ennen kuin siellä päästään hyvän hallinnon tasolle. Lopuksi haluaisin kiittää varjoesittelijöitä heidän tekemästään työstä tässä asiassa. Kiitoksia. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πρώτα η, η ψηφορία επί της... Kiitos. Nyt seuraa nimenhuuto. Äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Suurella enemmistöllä. Kiitokset edustaja Matioille. Sitten päätöslauselma, esitys, tarkistus kaksi puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus neljä puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus yksi. Ah, haluatteko te todellakin käyttää paljon aikaa tähän äänestykseen? Selvä, selvä. Tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus neljä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Hyvin selkeällä enemmistöllä. Tarkistus 1 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 3 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus viisi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus kuusi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus kahdeksan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty kahdella äänellä. Tarkistus seitsemän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus seitsemän äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja sitten loppuäänestys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut. Sitten eh, edustaja Fajonin mietintö. Kolmannet maat, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään. Eh, edustaja Fajon, olkaa hyvä. Thank you very much. If colleague... Kiitoksia. Jos kollegoille sopii, niin tässä on kyseessä erittäin tärkeä äänestys ja pyytäisin teiltä valtavaa tukea Bosnan ja Herzegovinan ja Albanian viisumivapauden. Nämä maat ansaitsevat sen ja haluaisin toivottaa tervetulleeksi tuolla lehterillä Bosnia, Herzegovinan ulkoministerin meidän Alkalain ja Albanian parlamentin puhemiehen Josefia Talpaalin. He ovat tulleet tänne seuraamaan tätä tapahtumaa. Είναι με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Nimenhuolto äänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sydämelliset onnittelut Fashionille ja molemmille näille äh, valtioille esityslistan mukaan äänestämme seuraavaksi kuudesta päätöslauselmaesityksestä. Kysymys on puutteet ihmisoikeuksien ja oikeusjärjestyksen suojelussa Kongon demokraattisessa tasavallassa. Ensinnäkin yhteinen päätöslauselmaesitys, tarkistus 1, nimenhuutoäänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten äänestämme tästä koko tekstistä nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut. Seuraavaksi äänestämme viidestä päätöslauselmaehdotuksesta aloittaa kansainvälinen kuolemanrangaistuksen vastainen päivä. Yhteinen päätöslauselma esitys. Äänestämme kohdasta kaksi nimen huutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kohta neljä, nimenhuuto äänestyksellä. Selvä. Tarkistus kaksi. Tarkistamme sen koneellisesti. Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta neljä. Joku pyysi nähtävästi puheenvuoroa, eli nyt oli ihan väärässä. Onko näin? Pyysikö joku puheenvuoroa? Niin joku oli pyytänyt, että tämä kohta neljä jaettaisiin kahteen osaan. Se ei muuta sisällöllisesti mitään, tämä vain jaetaan kahteen osaan. Vastustaako joku tätä pyyntöä? Ei. Hyvä, me jaamme tämän. Äänestämme kohdasta neljä nimenhuuto äänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Loppuäänestys nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty selkeällä enemmistöllä. Onnittelut. Esityksistä mukaan äänestämme seuraavaksi päätöslauselma esityksestä ympäristövaliokunnasta. Kyseessä ovat öljyn etsintä ja poraukseen Euroopassa koskevat EUn toimet. Aloitamme kohdasta seitsemän. Edustaja Jakolinolla on tähän suullinen tarkistus. Olkaa hyvä. This article 7 calls to... Article 7 pyytää sitä, että tarkastetaan uudelleen Euroopan kapasite- tarkastettavaksi Euroopan kapasiteetti eurooppalaiseksi toimintasuunnitelmaksi. Toisessa osassa viitataan suoraan arktiseen alueeseen. Suullinen tarkistus on lisäys toiseen osioon ja siinä sanotaan, että lisäksi huomioi, että Välimeren ja Itämeren alueet täytyy ottaa huomioon. Όχι. Άρα προχωράμε... Selvä. Nähtävästi tätä suullista tarkistusta ei hyväksytä. Äänestämme kahdessa. Ää, otetaan mukaan suullinen tarkistus. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Kohta yhdeksän. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta 10 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 12 kahdessa osassa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Kohta 13. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 15 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja sitten edustaja Landsbergis, hänellä on suullinen tarkistus kohtaan 16. Olkaa hyvä. Mr. President, dear colleagues, it's my... Hyvä puhemies, arvoisat kollegat, haluaisin antaa lisäselvityksen yhteistyöhön, että voidaan välttää kaikki väärin tulkinnat tapauksissa, jossa kolmannet maatkin ovat kyseessä. Kysymys on siis siitä, että lisätään EU ja kolmannet maat. Niin, olet kuulleet suullisen tarkistuksen. Mikäli kukaan ei tätä vastusta, äänestämme kohdasta 16 tällä suullisella tarkistuksella puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta 17. Tarkistus 1D ään, puolesta. Äh, äänestys. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Joten tarkistus 2 raukeaa. 22 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme. Tarkistamme koneellisesti kohdan 22 toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tropologia 3, pieni per. Tarkistus kolme puolesta vastaan. Tyhjiä, hylätty. Loppuäänestys nimenhuutoäänestyksenä. Äänest, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty onnittelut. Hyvät kollegat, onnistun oikein hyvin tässä menemään eteenpäin. Nyt ihan hetki. Muutama äänestys vielä, niin ei mene kauaakaan. Nyt täytyy pitää kuitenkin pieni tauko, sillä me aloitamme nyt juhlaistunnon Saksan yhdistymisen 80 vuosipäiväksi. edustaja Figueiredo. Por favor, mas a máquina não registrou. Gostaria Minun äänestyslaitteeni ei toimi. Toivon, että minunkin ääneni laskettaisiin. Sonic ektologo. Edustaja Sonic. Jako, jako sprawozdawca chciałem podziękować za to głosowanie. Äh, haluaisin esittelijänä kiittää kaikkia äänestystuloksesta. Yhdessä Euroopan komission kanssa halusimme päästä mahdollisimman korkean tasoon ja haluamme ilmaista sympatiani Unkarin ystävillemme, jotka tällä hetkellä ovat todellisissa vaikeuksissa vaarallisten jätteiden kanssa.